I think that we can uh, start. No niin, voimme varmaan jatkaa kokousta. Puhun nyt heti Italiaa. Se on minulle helpompaa esittää näin muutama kysymys komissiolle ilman, että on mitään väärinkäsityksen vaaraa. Eli ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että olemme saaneet nyt lisättyä tämän asian esityslistalle tänäiselle, tänäiseen kokoukseen. Ja monet poliittiset ryhmät ovat pyytäneet tätä. Ja tämähän tietysti liittyy hiljattain esiin tuleisiin skandaaleihin Euroopassa ja muualla. komissio on nyt tarkastellut todellisia ajopäästöjä ja neljää erilaista menettelypakettia. Ja ainoastaan ensimmäinen on saatu nyt toukokuussa hyväksytyksi. Toista ollaan juuri käsittelemässä, mutta kuten tiedätte, monissa komitologiamenettelyissä, joita käsitellään niin parlamentti ei ole mukana niiden käsittelyssä. Eli nyt haluaisimme pyytää, että komissio vähän kertoo tämänhetkisestä tilanteesta, miten komissio etenee asiassa. Ja tällä tavalla voidaan välttää se, että yksinkertaiset menettelymuutokset voisivat tosiasiallisesti johtaa tähän kakkosvaiheeseen ilman, että parlamentti olisi mukana tässä menettelyssä. Ja tästä syystä pyytäisimme, että komissio kertoo meille näistä tiedoista, kun näitä komitologiakäsittelyitä viedään eteenpäin. Eli olisi hyvä, että parlamentilla olisi aina mahdollisuus esittää vastalauseita – mahdollisiin päätöksiin, joita tehdään. Eli antaisin heti puheenvuoron komissiolle. Gwen Godzigo komissiosta voisi kertoa meille tämänhetkisestä tilanteesta ja menettelyistä, jotka komissio käynnistää. Ja sen jälkeen tietysti sitten käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa ja katsomme, onko ja varmasti on kaikenlaisia kysymyksiä komissiolle. Eli nyt komissiolla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, uh, tämän asetuksen mukaan päästörajoja sovelletaan tavallisiin ajooloihin, mutta olemassa olevissa tilanteissa ajopäästöjä on mitattu vain testisyklin puitteissa, jota sanotaan myös NEDC-ksi. Ja me olemme työskennelleet, eh, jotta tämä uusi eurooppalainen ajosykli korvattaisiin todellisilla ajo tilanteella ja mitattaisiin todellisia ajopäästöjä. Ensimmäinen askel otettiin toukokuussa valvonnan käsittävä sääntelymenettely tällä hetkellä käynnissä. Ja tässä siis määritellään, millaista testiä täytyy soveltaa näissä tilanteissa. Ja tällä hetkellä me valmistelemme toista vaihetta, joka siis joka koostuu siitä, että otetaan käyttöön päästörajat, mietitään päästörajat, joita nyt sovelletaan, ja uudet testit sitten vievät tätä kohti näitä normaaleja ajo-olosuhteita, eikä sitä, missä testin tuloksien ja tavallisessa ajossa syntyvien päästöjen välillä on valtava ero. Kuten tiedätte, muut lainsäätäjät päättivät, että näiden testien soveltaminen ja päästörajojen määritteleminen tai sitten kun ne on määritelty, niin testiolosuhteet täytyy komitologia menettelyssä määritellä ja sitä me juuri parhaillaan valmistelemme. Meillä on ollut ensimmäinen kokous jäsenmaiden kanssa 60. Siellä keskustelimme mahdollisesta lähestymistavasta työn valmistelussa ja yritämme pitää toisen kokouksen tästä aspektista vielä tämän kuun aikana. Ja sitten voisimme komission ehdotuksen esittää täällä valiokunnassa 27.10. Sanomattakin on selvää, että läpinäkyvyyttä tässä noudatamme ja myös toimimme toimielintävälisen sopimuksen puitteissa – Eli eh, siten kuin kun eh, Euro 56 asetus hyväksyttiin. Tuon ensimmäisen keskustelun jälkeen me yritämme saada myös jäsenmailta reaktion siihen, miten ne tästä asiasta ajattelevat ja toivomme saavamme nämä reaktiot 16.10. mennessä. Ja tuolta pohjalta komissio sitten tulee valmistelemaan ehdotuksen, joka, jonka lähetämme teille ja samaan aikaan jäsenmaille heti kun komissio on määritellyt oman kannansa. I ask uh, my colleague to... If you allow, Mr. Chairman, two or three words. Jos sallitte muutaman sanan tästä tarkasta menettelystä, jota seurataan tässä tapauksessa, kuten muistatte, todelliset ajopäästötestit tehdään paketteina. Ensimmäinen toimenpide oli komission asetus, josta komitea äänesti. Tämä komitea koostui jäsenvaltioiden edustajista. Tämä hyväksyttiin toukokuussa. Parlamentti on tämän saanut parlamentti on tämän saanut käsiteltäväksi muun muassa äänestystuloksen ja nämä keskustelut, joita käytiin tässä kokouksessa. Tämä annetaan parlamentin valvottavaksi 23. päivään joulukuuta asti ja komitologiamenettelyn mukaan parlamentti voi katsoa, ollaanko tässä noudatettuna tätä täytäntöpanoa toimivaltaa. Ja nämä Rajat määritellään tämän jälkeen. Tavoitteena on äänestää tästä komiteasta ja tämän jälkeen tämä lähetetään jäsenvaltioiden parlamentille samaan aikaan. Tämän jälkeen, kun komitea on äänestänyt tästä 28. lokakuuta parlamentilla annetaan tiedot tästä keskustelusta ja äänestystuloksista. Ja tämä annetaan parlamentin katsottavaksi, mitä tulee komission täytäntöönpano toimivaltaan. To complement, um, um would say the discussion about the... Niin voisin sanoa, että mitä tulee näihin vastaavuus tekijöihin ja näistä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Ja näitä päivämääriä vielä ei ole lyöty lukkoon. Komissio tietysti halusi esitellä uuden menettelyn mahdollisimman pikaisesti, mutta nyt kun on tapahtunut, mitä on tapahtunut, niin haluamme toimia mahdollisimman nopeasti ja katsomaan näitä kunnianhimoisia vaatimuksia. Ja haluamme löytää tasapainon teknisen toteutettavuuden ja sen välille, että meillä pitää olla varmuus siitä, että näitä raja-arvoja todella noudatetaan todellisissa ajo-olosuhteissa. Eli tähän tähdätään. Ehdotusta ei vielä ole saatu laadittua valmiiksi ja heti kun se on valmis, niin toimitamme sen teille ja samaten jäsenvaltioille. Grazie. E, comincio subito. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rooten. Kiitoksia. Olen hyvin iloinen, että meillä on mahdollisuus täällä tänään keskustella tästä aiheesta siitä, mitä todellisten ajopäästöjen mittausproseduuri, miltä RDE proseduurin pitäisi käyttää, koska usein komitologiassakin meiltä vaan kysytään, vastaammeko kyllä vai ei, eikä meillä ole muuta mahdollisuutta prosessiin osallistua. 28.10. lopullinen päätös tehdään sitten. Ja minua kiinnostaisi, koska monetkin meistä parlamentissa varmaan perustavalla tavalla mietimme, kysyn siis, että tämän hetkisellä testimenettelyllä ei ole melkein mitään tekemistä sen kanssa, mitä tapahtuu, kun ajetaan kadulla tai maantiellä. Tässä ihmetellään, nyt tällä hetkellä puhutaan siis haitallisten aineiden päästöistä, euro 5, euro 9, ja ää, nyt vuodesta 2011 lähtien on näitä ää, käytetty. Ja minua kiinnostaisi, miten tällainen testi oikein tehdään. Kollega Brandikin viime viikolla jo nosti tämän tapetille. Meidän pitäisi mielestäni keskustella siitäkin, että mitkä ovat nämä mukautuvuusfaktorit. Sehän kuorma-autojen kohdalla on kilowattitunti kohtainen, mutta millaisia parametreja tässä on mukana? Jos voisitte vielä antaa meille käsityksen siitä, että miten näihin arvoihin päästään ja mitkä nämä mukauttamisarvot ovat. Mehän joudumme vastaamaan tämän skandaalin tiimoilta hyvin moniin kysymyksiin, ja kun emme ole mitään teknikkoja, niin on usein vaikea vastata. Eli todelliset ajo-olosuhteet, eh, niiden täytyy, testiolosuhteiden täytyy vastata niitä todellisia ajo-olosuhteita. Ja tässähän meillä on nyt valtava tavoitekonflikti, meillä on eh, ympäristön suojelu, mutta minä olisin tietysti tyytyväinen, jos meillä olisi sataprosenttisia sähköajoneuvoja tuolla kaduilla ja maanteillä silloin mitään ongelmia ei olisi. Minä käytin juuri sellaista parlamentin mittauslaitetta, jolla hiukkasmääriä saatettiin mitata ja olin aika sokeraantunut. En tiedä menikö mittaus ihan oikein, mutta todelliset hiukkasmäärät, joita tuolla ajoteillä ja kaduilla on ja joita me hengitämme sisäämme täällä Brysselissä, Roomassa, Tukholmassa tai missä tahansa, ne ovat hyvin paljon korkeampia kuin sallitut määrät. Ja me olemme aina ihmetelleet, miksi nämä eivät laske nämä määrät ja arvot. Meidän pitää suojella ympäristöä. Ja konflikti on juuri siitä, siinä typen, typen oksideja nimenomaan koskien. Meidän täytyy löytää linja, jossa me voimme sovittaa nämä asiat yhteen, ympäristönsuojelun ja sitten nämä muut ö, näköalat toisaalta ääritilanteessa ja toisaalta tällaisessa maltillisessa skenaariossa. Mitä nopeuksia on käytetty ö, ja minkälaiset nämä testiolosuhteet ovat muuten olleet. Me tarvitsemme nyt tällaisia kovia faktoja, jotka me voimme ymmärtää ja siten voimme selittää nämä asiat ihmisille. Kiitos, että pystymme tästä tänään keskustelemaan. Se on myös julkisuudelle, kansalaisille hyvin tärkeä asia. Kiitos. Kiitos, herra Brandin. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Pidän kokeista ja olen mielelläni yhteydessä vaalipiiriini. Käytin viikonloppuna tilaisuuden hyväkseni, kun yhdeksänvuotiailla oli syntymäpäiväjuhlansa. juhlansa ja niin minulla oli kymmenen tulevaa äänestäjää omassa kodissani, kymmenen tulevaa yhdeksänvuotista äänestäjää kodissani, niin kysyn heiltä, haluaisitko he tietää, mitkä ovat oikeat päästöt, joita autosta tulee, kuinka minä järjestäisin tämän tyyppisen kokeen, viisi minuuttia huudettiin ja sen jälkeen heillä oli yhteinen suunnitelma. He olivat sitä mieltä, että voisi ajaa autoa oikealla kadulla käyttää autoon kannettavia testausmenetelmiä ja silloin saisi tietää, mitkä ovat auton todelliset päästöt. Se oli hieno rakettitieteellinen ratkaisu, mutta sen jälkeen luin nämä asiakirjat, jotka teiltä sain ystävällisesti. Ja silloin kerrottiin, että 2011 tammikuussa komissio analysoi syvällisesti nimenomaan tätä kysymystä, kuinka on mahdollista arvioida todelliset ajopäästöt autoista. Ja nyt viiden vuoden jälkeen tulokseen, siteran tietojen kiiretys ja hidastustoimenpiteiden jälkeen auton päästöt mitataan kannettavilla laitteilla, jotka ovat kiinni autoissa. Komissiolla meni neljä vuotta tähän, yhdeksänvuotiaalla meni viisi minuuttia. Tämä oli toukokuussa 2015, kun jäsenvaltiot tässä sääntely tässä teknisessä komiteassa oli yhtä mieltä. Ja no, Tämän jälkeen mm, kaksi vuotta eri pilottihankkeita vaaditaan, että todellakin saadaan alustettua. Kenties te voisitte kertoa, että miksi kestää vuosia ja vuosia, että näinkin yksinkertainen ratkaisu saadaan aikaiseksi. Kas siinä ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi Koen, että tässä on kaksi eri päätöksentekomenettelyä Euroopassa. Toinen on julkinen, avoin, demokraattisesti vastuullinen menettely, jossa neuvoston mukana, parlamentti on mukana, komission mukana. Ja me määrittelemme päästörajat, jotka ovat eurooppalaista lakia. Se on toinen eräs päätöksentekomenettely. Tämän ohella on salainen epädemokraattinen menettely ja tämän tehtävä on kiertää tämä demokraattinen päätöksenteko. Ja kyseessä on tämä tekninen komitea. Ja kuten äh, Vienkovskan kanssa keskustelimme viime viikolla liittyen tähän Volkswagen-tapaukseen, täsmälleen samaan aikaan tekninen komitea kokoontui Brysselissä. Ja nyt sanotte, että ei ollut ehdotusta, mutta sikäli kun minä olen saanut tietoa ja niin komissiolta on tullut ehdotus, joka on pöydällä. Tässä puhutaan tästä on tämä conformity-tekijä 1.6 vuodelta 2016 vastaavuustekijä ja sitten sitä katsotaan uudelleen vuodelle 2018. Voitte puhua, tätä kyseessä on epävirallinen paperi, mutta tämä on teknisellä komitealle tehty ehdotus komission toimesta. Joten kuinka te voitte sanoa, että siinä vaiheessa kun ehdotus on tehty, niin se on parlamentin ulottuvilla. Nyt on tehty ehdotus. Ei nyt käytetään retoriikkaa hyväksemme, semantiikkaa hyväksemme ja sanoksemme, että ehdotusta ei ole. Ehdotus on olemassa. Mutta koska avoimuuden puute on tämän Volkswagen-tapauksen ongelman perusta, niin ettekö ole sitä mieltä, että olisi aika muuttaa tätä avoimuuskäytäntöä? Financial Timesissa tänään 600 miljardin omaisuuden 600 miljardin arvoinen ei joko pyytää halunnut Euroopan unionissa ja toteavat, että tämä on suuri puute Euroopan unionissa. Voisitteko te toimia, toimia avoimemmin? Puhutte täydestä avoimuudesta ja sen jälkeen puhutte näistä kokouksien kertauksista, kertomuksista. No, minä tunnen nämä kyllä, nämä ovat kaksi riviä pitkiä. Minä haluan kaikki jäsenvaltioiden kannat selkeästi esille, selkeästi paperille – Ettekö tule sitä mieltä, että tässä kriisissä otan huomioon, että kyseessä on 500 miljoonan ihmisen elämänlaatuun liittyvä asia. Ettekö te ole sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus tietää, mitä jäsenvaltiot ehdottavat suljettujen ovien takana? Mikäli ollaan vaatimassa tätä vastaavuus lukua, conformity lukua tasolle kolme, niin ettekö ole sitä mieltä, että kansalaisilla olisi oikeus tietää? Arvon puheenjohtaja vielä viimeinen asia, se, että tiesikö komissio, mitä tapahtui. Vinkauska sanoi, että komissio ei tiennyt, mitä oli tapahtumassa huolimatta näistä ISR-kertomuksista vuodelta 2013, mutta minulla on vaikea arvioida, ettei tästä ole tietoa, mutta epätin, etteikö tämä olisi mahdollista. Eikö olisi komission asiakysän jäsen val, komission tehtäväkysän jäsenvaltioiden edustajilta, että voitteko te kertoa laboratoriotestien ja todellisten ajopäästöjen merkittävät erot? Minä olen sitä mieltä, että tämä olisi ollut komission tehtävä. Kenties voitte kertoa minulle, miksi komissio ei näin toiminut. Mr. Eichhout. Kiitos, Mr. Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. And I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan siitä, mihin Höbrand jäi. Ensinnäkin avoimuus. Hiukan tuntuu siltä, että komissio toimii ihan tuttuun tapaan, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut – ikään kuin kansalaiset eivät nyt haluaisi tietää, mitä tapahtuu, mitä EU aikoo tehdä ja millä tavalla jäsenvaltiot ovat pärjänneet, mikä on niiden kanta. Komissio toimii salamyhkäisesti ja sanoi, että no ei nyt ole mitään muodollista ehdotusta vielä. He älkää vitsikö. Ollaan nyt rehellisiä kansalaisille. Tässä on nyt huijattu ihmisiä ja tätä asiaa on käsitelty vuosikausia ja monet kansalaiset ansaitsevat avoimuutta ja selkeitä lausuntoja komissiolta. Haluamme tietää, mikä on teidän ehdotuksenne mikä on jäsenvaltioiden kanta. Tätä me nyt ansaitsemme. Me tiedämme, että komissiolla on ehdotus. Miksi muuten pyydettäisiin, että jäsenvaltiot reagoisivat ennen perjantaita? Mihin he reagoivat? He reagoivat näihin lukemiin, joita te ehdotatte. Tähän, tämä 1,6 on yksi tällainen vastaavuustekijä. No tietysti voidaan sanoa, että ei tämä ole muodollinen ehdotus, mutta hei, miten minä voin selittää äänestäjille, että tällä tavalla Eurooppa hoitaa tätä asiaa? Täällä on huijattu, meille on valehdeltu ja kuitenkin nyt tehdään tällaisia salaisia ehdotuksia ja eikä edes uskalleta kertoa kansalaisille, mitä ehdotetaan ja mitä jäsenvaltiot tekevät. Ja te viittasitte tähän toimielinten väliseen sopimukseen, mutta tässä on sanottu selvästi, että parlamentin pitää saada samaan aikaan kuin komiteoiden jäsenet tämän täytäntöönpanotoimet ja esityksestä luonnos. Eli ei nyt juututa näihin sanoihin. Me haluamme avoimuutta näiden ehdotusten suhteen ja myöskin täytyy julkistaa nämä äänestystulokset. Tällä tavalla voidaan tehdä selväksi, mitä jäsenvaltiot tekevät. Olkaa avoimia ja varmistakaa, että kansalaiset voivat luottaa meihin hiukan enemmän. Me ansaitsemme tätä ja kansalaisemme erityisesti ansaitsevat tätä, enkä halua kuulla tällaisia argumentteja, että ei tämä ole muodollinen ehdotus vielä. Koska kukaan ei ymmärrä sitä. Ehdotus on olemassa, se on toimitettu jäsenvaltioihin, jäsenvaltioita pyydetty reagoimaan siihen, eli toimittakaa se myöskin kansalaisille, jotta siellä tiedetään, mistä keskustellaan. Sitten toinen asia, tämä ehdotus, tämä vastaavuustekijä? No, voin tästä päätellä ainoastaan, että tämä 80 milligrammaa on raja, ja sitä on nostettu. Eli voi päästä enemmän kuin 80, joka on asetuksessa. Ja haluaisin nyt oikeudellista neuvoa myöskin parlamentilta, mutta samaten komissiolta. Artiklassa 5.1 on selkeästi sanottu, että ajoneuvot noudattavat tätä sääntelyä ja sen toimeenpanosäädöksiä. Ja asetuksessa tarkoittaa, että tämä 80 on raja. Ja nyt te puhutte näistä täytäntöönpanosäännöistä ja 80 muuttuu sitten 128. Ja tämä sitten nostaa standardi 80 128. Eli täytäntöönpanomenettelylle muutatte tätä asetuksen osaa ja en tiedä, onko tämä oikeudellisesti edes mahdollista koska meillä on asetus, jossa on puhuttu tästä 80 rajasta piste. Eli en nyt ymmärrä, miten täytäntöpanosäädöksellä voitaisiin muuttaa asetuksen sisältöä. Ja sitten kolmas asia, no sitten ihmiset sanovat niin, mutta sen pitää olla teknisesti mahdollista. Te itsekin puhutte tästä. Tässä on muutama tutkimus, jotka ovat vuoden takaa ja osoittavat, että on olemassa autoja, jotka täyttävät nämä standardit. Se on teknisesti mahdollista, me tiedämme sen. Me tiedämme, että eri autonvalmistajat valitsevat erilaista teknologiaa, ja auton valmistajat käyttävät Yhdysvalloissa erilaista teknologiaa kuin Euroopassa. Ja ainoa syy tähän on se, että kustannukset ovat erilaiset. Tiedämme, että on teknologia, joka on tehokasta, ja joiden avulla voidaan pitää kiinni eurooppalaisista standardeista, jopa yhdysvaltalaisista standardeista, jotka ovat paljon tiukempia kuin eurooppalaiset. Eli miksi helvetissä tässä nyt puhutaan siitä, että tavoitteet olisivat joustavampia, joka on asetuksen vastaista, koska tässä on sanottu, että se ei ole teknisesti mahdollista. No käykää läpi nämä tutkimukset, se on teknisesti mahdollista. Jos autoteollisuus ei halua tätä noudattaa, niin sitten se on ihan eri asia. Eikä tässä edes ole niin suuria eroja kuluissa. Jotkut toimivat oikein ja nyt on jo korkea aika, että me olemme tiukempia niitä kohtaan, jotka eivät halua noudattaa näitä sääntöjä, koska tämä on teknisesti mahdollista. Eli, eli komission ehkä pitäisi vähän muuttaa toimintaansa tässäkin asiassa, jotta saataisiin kansallisesti hiukan lisää luottamusta takaisin. Thank you very much. And now, miss... Kiitos sitten Jerry Perik. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun kuunnellaan tätä, ja olen nyt ollut runsaan vuoden parlamentissa, niin sitten voidaan miettiä, mitä me oikein kaikki täällä teemme. Kaikki tietävät, että tämä on mahdollista. Olen puhunut tästä kollegoiden kanssa ja poikani kanssa. Ja kyllä näitä testejä voidaan tehdä ihan helposti. Ei tässä tarvitse käyttää vuosia tällaisiin asioihin. Myöskin Hollannissa valtiosihteeri Manfeld on sanonut, että meidän täytyy nopeasti saada tämä sääntely voimaan. Ja autoteollisuus on myöskin puhunut tästä, eli ei tässä tarvitse odottaa vuosikausia. Meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti. Kyse on kansanterveydestä, mutta puhun tästä siksi, että olen 30 vuotta ollut toisella sektorilla, joka liittyy myöskin näihin päästöihin, eli maatalousala. Sielläkin on näitä typpipäästöjä, jos on, siellä on, esimerkiksi on paljon lehmiä ja sikoja, ja siellä helposti voi syyllistyä ympäristörikoksiin. Ja nyt tässä nyt suojellaan tällaista pyhää lehmää. Eli meidän täytyy ottaa nämä säännöt voimaan. Me tunnemme nämä raja-arvot ja meidän pitää meillä vielä pidemmälle. Ja sitten komissiolle vielä sanoisin, että miten voimme hyödyntää eurooppalaista tyyppihyväksyntäviranomaista jäsenvaltioissa. Tämä on yhtä tarpeellista kuin nämä muut säännöt. Me tietenkin voimme puhua tästä vaikka sata kertaa. Komissio ei ole toiminut tässä hyvin. En nyt halua siitäkään puhua kovin pitkään, vaan meidän täytyy nyt saada nämä säännöt voimaan ja meidän täytyy yhdessä toimia näissä asioissa Euroopassa. Kiitos. Thank you very much. Now Miss Dalli. Kiitos sitten Dalli. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ihan ensiksi kiittää komissiota siitä, että se on täällä ja kaikesta informaatiosta. Tosin tieto, jota me olemme saaneet, on vasta hyvin vähäistä. Sanotte, että yhdenmukaisuus- tai vastaavuustekijä informaatio ei ole vielä valmista, mutta me tarvitsemme nyt päivämääriä. Milloin se sitten on valmista? Milloin me saamme sen lopullisen tiedon? Kyllähän me olemme nähneet näitä vastaavuustekijöitä jotka pyörivät tuolla ja josta on ehdotuksia olemassa. Meidän pitää keskustella siitä, mitä te ehdotatte. Liite 1, sivu 9. Täällä on laskentametodi, mutta me tarvitsemme varmistuksen siitä, mikä tekijä, mikä faktori on se, johon voidaan päästä ja jota tavoitellaan. Me haluamme, että komissio vakuuttaa meidät siitä, että väliaikainen, väliaikaista vastaavuustekijää, joka olisi yli 1,5, ei edes harkita. Toinen askel ja toinen asia. Haluamme, että komissio antaa meille myös vakuutuksen siitä, ettei se ajattele 2007 kuusi säätely säädöksen tai asetuksen asetusta korkeampaa vastaavuustekijää. Te puhutte nyt 2007 asetuksesta. Siitä on yli kahdeksan vuotta aikaa. Toinen kysymys aikataulusta. Komissio puhui tänään kalenterista ja tässä parlamentissa me olemme vaatineet nopeaa ja ö, tehokasta täytäntöönpanoa näille todellisille ajopäästöille ja niiden mittaamiselle jo hyvin pitkään. Ensimmäinen heinäkuuta me odotimme, että komissio yrittäisi kiirehtiä tässä asiassa ja kunnioittaisi näitä aikatauluja. Ja viimeinen kysymys. Olemme puhuneet ö, FS-meeting yleissääntelystä ja ensimmäisessä kokouksessa Volkswagen-skandaalin jälkeen puhumme tästä myös komission näistä vastuussa, mutta ei niiden täytäntöönpanosta meillä on kansalliset markkinoita valvovat viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa, miten autot toimivat tiellä. Kansallisilta viranomaisilta puuttuu kuitenkin sekä kapasiteetti että asiantuntijuus. Mikä on komission kanta tähän? siihen, että olisi olemassa yleinen eurooppalainen viranomainen, joka voisi ö, tarkastella näitä kysymyksiä. Kiitos. Now, Ivo Bellet. Kiitos sitten Ivo Bellet. Uh, thank you well, uh, uh, uh Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon on tullut sanottua, en nyt toista sitä enää, mutta kuitenkin on erittäin tärkeää ja olen samaa mieltä Dallin ja Srajerin kanssa siitä, että tämä riippumaton viranomainen on hyvin keskeinen. Nämä päästötestit, niissä pitää olla tämä vastaavuustekijä. Ja se kyllä on täysin turhaa, jos ei ole mitään riippumatonta viranomaista, joka valvoo näitä tyyppihyväksyntäkysymyksiä. Pitääkö tähän kehittää uusi virasto? Ei. Meillä on EU-ssa jo välineitä, joilla voimme tämän hoitaa. Se voi olla komission yksikkö tai joku olemassa virasto, mutta kyseessä täytyy olla riippumaton viranomainen, joka on kansallisten viranomaisten yläpuolella ja valvoo niitä, koska muuten ei ole mitään järkeä puhua näistä asioista. Komission jäsen Vielkomskovska viime viikolla täysistunnossa ei sulkenut tätä pois. Hän ei myöskään vahvistanut, että tätä ollaan suunnitelmassa, mutta hän ei myöskään sulkenut sitä pois. Eli ehkä komission jäsenet voisivat kertoa tästä hiukan. Tästähän puhutaan RDE-testeistä, mutta se liittyy näihin muihinkin kysymyksiin, tyyppihyväksyntään, riippumattomaan viranomaiseen. Eli nyt haluaisin komission edustajilta kuulla, ovatko he sitoutuneet siihen, että tämä on erottamaton osa tätä pakettia. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Sitten komissio saa... Ah, hetkinen. Hetkinen. Täällä on vielä yksi kysymys Eviltä. Si, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ette nähnyt, kun nostin käteni pystyyn. Eli haluaisin kysyä komissiolta, miten ihmeessä nyt, kun on näyttöä, tästä puhuttiin jo täysistunnossa viime viikolla, eli nyt on näyttöä tutkimuskeskuksesta siitä, että on mitattu erilaisia arvoja näiden päästöjen osalta, ja kun mukana on ollut tätä ohjelmistoa, jota on asennettu autoihin. Ja sitten nämä todisteet vahvistettiin yhdessä tilaisuudessa, jossa mukana oli komission edustaja, ja siellä puhuttiin juuri näistä laitteista, joita on asennettu autoihin, ja jotka testasivat näitä asioita, ja siinä saatiin siis näitä väärennettyjä testituloksia. Eli nyt kun komissio tiesi tällaisista laitteista. Miksei se ole toiminut ajoissa? Erityisesti kun otetaan huomioon, että nyt pidämme erittäin keskeisenä sisämarkkinoita Euroopassa. Meillä pitää olla reilua kilpailua myöskin autovalmistajien välillä. Ja tässäkin tietysti nyt on sitten hyödynnetty tätä tilannetta, koska tässä tapauksessa voimme sanoa, että markkinoita ei ole valvottu. Eli ongelmia on myöskin vapaan kilpailun valvonnassa. Ja sitten komissiolta haluaisin vielä kysyä eturistiriidasta, joka sitten syntyy kansallisten viranomaisten välille kansalliset edut ja teollisuuden edut, eli auton valmistajien edut, nousevat esiin. Eli nyt vaikuttaa, että hyvin suuri osa näistä luvista tulee Luxemburgin viranomaiselta. Tämä kävi ilmi yhdestä asiakirjasta, jonka yksi kansalaisjärjestö on julkistanut. Eli hyvin paljon näitä lupia tulee Luxemburgista. Ja onko tähän nyt jonkinlainen syy, miksi näin on tapahtunut? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja nyt sitten komissio saa vastauspuheenvuoron. Yes. Uh, perhaps I should Kiitos. And whole thing in, in perspective. Ehkä minun täytyy asettaa tämä kaikki nyt hieman osaksi kokonaisuutta. Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen me seuraamme useampaa toimintalinjaa. Ensin yritämme määritellä faktat ja kaikkien jäsenmaiden kansallisten viranomaisten tulokset yritämme koordinoida ja näiden faktojen perusteella sitten ryhtyä miettimään oikeita toimia. Tässä me pyrimme jäsenmaiden viranomaisten kanssa pitämään kokouksen 15.10. eli ylihuomenna tällainen kokous järjestetään. Näin saamme sitten heiltä tietoa heidän tutkimuksistaan, minkä perusteella voimme sitten koordinoida tätä asiaa ja taata sen, että jäsenmaiden välillä myös tieto kulkee. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen on se työ, jonka me olemme jo aloittaneet RDEn parissa. Ja kolmas on sitten se, että katsomme tyyppihyväksyntäjärjestelmiä ja markkinaosuuksia ja niin edespäin. Halusin tämän vain mainita, eli tässä on siis kolme elementtiä, jotka ovat lähestymistavan kannalta keskeisiä. Kysymys siitä, tiesittekö te tästä? Tämä kysymys nostettiin esiin. Meillä ei ollut mitään tietoa siitä, että eurooppalaiset autovalmistajat olisivat vääristelleet näitä tietoja. 2007 lain äh, säädännön jälkeen toki me tiesimme, että jotain viallisia laitteita saattoi olla mutta meillä ei ollut mitään informaatiota Volkswagen-tapauksesta. Me heti otimme yhteyden amerikkalaisiin kollegoihimme, kun kuulimme heitän, heidän ja he eivät tosiaankaan tarkastaneet estolaitteiden olemassaoloa toisin kuin jossakin on väitelty. He vain sanoivat, että estolaite voisi olla yksi mahdollinen syy siihen, että ää, ajotiellä toteutettavat testit ja laboratoriotestit tuottivat niin erilaisia tuloksia. Meidän asetuksemmehan kieltää estolaitteiden käytön. Tämä on aivan selvä asia. Olimmeko me lyhyit, äh, hitaita täytäntöönpanossa, kun kuulimme tämän? Emme. 2007 me kuulimme tästä ja sitten me käynnistimme työn RDE-testien äh, käynnistämiseksi. On kun sanoitte, että on ihan helppo mennä ajamaan autolla tuonne maantielle ja sitten kannettavalla laitteella katsoa päästöt. Tämä saattaa kuulostaa houkuttelevalta ajatukselta, mutta se ei täydennä vertailtavuuden, toistettavuuden ja luotettavuuden vaatimuksia tällainen testi ei täytä. Ja siksi asiat tapahtuvat hitaasti. Meillä oli kaksi mahdollisuutta tehdä, kaksi erilaista testimahdollisuutta ja näitä mahdollisuuksia oli sitten syytä kehittää ja tulimme, pää, tulimme siihen johtopäätökseen, että ö, testi, joka oli jo välillä poistettu käytöstä oli parempi näistä kahdesta testivaihtoehdosta. Ja sitten kun pääsimme sitten tämän testin pariin ja saimme sen käyttöön, niin me teknisessä komitea, moottoriajoneuvokomiteassa viime toukokuussa äänestimme tästä asiasta. Eli ei tässä aikaa ole hukattu. Sitten kysymys siitä, mitä, eh, mikä ehdotus nyt on pöydällä, niin eh, se, mikä nyt on pöydällä, ei ole varsinainen ehdotus. On asiakirjoja, joista voidaan keskustella ja mehän tarvitsemme tätä keskustelua saadaksemme itsekin palautetta ja sitä me tässä koko ajan yritämme. Ei komission ehdotusta ole pöydällä, mutta totta kai meillä on elementtejä, koska muutenhan me emme voisi keskustella tästä ollenkaan. Mitä meidän on tarkoitus tehdä? Meillä on kaksi vaiheinen lähestymistapa. Tai no, sitä ennen minun täytyy ehkä puhua vielä hiukan nopeuksista testitilanteessa. 260 kilometriä tunnissa on se maksimi ja maksimikorkeus 2000 metriä jolla testi voidaan toteuttaa niille, joita nämä luvut nyt sitten kiinnostavat. Vuonna 2007 2016 tämä teksti otetaan monitorointeja varten käyttöön, mutta 2017 se olisi tarkoitus saada käyttöön. Tämä on tämänhetkinen aikataulu ja Kars 2020 tiedonannossa keskusteltiin näistä asiasta myös. Mm, toki täällä saattaa olla sitten jotain tilastovirheitä liittyen esimerkiksi siihen, kuinka maailmetrikorkeudella merenpinnassa testi on toteutettu. Mutta joka tapauksessa täällä on puhuttu tästä vastaavuustekijästä aika paljon – ja sen tehtävänä hän on ottaa huomioon epävarmuustekijät ja kerätä kokemuksia PEMS-järjestelmästä, kannettavasta päättämittaisjärjestelmästä. Toinen kysymys koski sitten, mihin tähtäämme, mi, mihin aikataulun tähtäämme tämän lainsäädännön hyväksymiseksi, kykenemmekö jo 28.10. menemään tässä eteenpäin. Me haluamme toimia nopeasti. Se tässä nyt on ihan päätarkoitus. Sitten tämä yleissääntelijä. Meillä on, me olemme koordinoineet erilaisia tutkimustuloksia, e, ryhtyneet korjaustoimiin ja lisäksi vahvistaneet – omaa markkinavalvontajärjestelmäämme ja olimme jo aloittaneet työn näiden kysymysten parissa ennen näitä viimeaikaisia tapahtumia, mutta nämä viimeaikaiset tapahtumat pakottavat meidät nyt uudelleen arvioimaan sitä, ovatko meidän kaavailemamme toimet riittäviä vai pitäisikö meidän tehdä vielä enemmän emmekä ole vielä ihan lopullista kantaa tähän pystyneet kehittämään. Me pohdimme parhaillaan eri, useampaa eri mahdollisuutta ja emmekä sulje mitään mahdollisuuksia pois. Meidän prioriteettimme on saada kaikki faktat ja saada RDE-päästötesti hyväksytyksi niin pian kuin mahdollista. Thank you very much. We have, uh... Kiitoksia. Täällä on muutama jatkokysymys. Ja ensimmäisenä Matias Kohoten. Ja, Kiitoksia. Tänään minulla on mahdollisuus nyt mitata ilman puhtaus hiukkasten osalta, mutta suurin ongelma, mikä meillä on, on kaupungeissa, eli siellä on huono ilmanlaatu. Bryssel on nyt noin 2000 metrin tasolla, mutta voisitteko nyt selittää tämä 160 kilometriä tunnissa? No näin voi tietysti ajaa autolla Saksassa, mutta Brysselissä ongelma on se, että ilmanlaatu ei ole hyvä. Ja joillain kaduilla tällaisia ongelmia on, eli ihmisillä on huonoa ilmaa näillä alueilla. Eli mitä voidaan toteuttaa se, siis 95 prosenttia tapauksista ovat tällaisia, ja miten nämä arvot on saatu aikaan? Gerbrandi just, juuri puhui tästä, kun hän oli hänen poikansa syntymäpäivät. Eli miten voimme selittää äänestäjille, että kun he pyytävät tehkää jotain ilmanlaadulle, niin miten nämä parametrit on saatu aikaan? Jos sanotaan, että nämä mitataan 600 metrin korkeudessa, ja miten tällaiset arvot saadaan aikaan? Ehkä voisitte vielä kuvata tätä. Olen kyllä insinööri, mutta en minä kyllä nyt ymmärtänyt tätä ihan. Possible short question. Ivo Bellet. Sitten Ivo Bellet vielä lyhyt kysymys. Uh, uh, uh niin ihan lyhyesti puheenjohtaja. Eli puhuisin vielä tästä tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnan parantamisesta ja aikataulusta. Eli komission suuntaan sanoisin, että huomenna sanottiin, että mitään ei uutta virosta ei tarvita odottelemme komission ehdotusta jotta näitä asioita voidaan valvoa, siis kansallista tyyppihyväksyntää. Eli tätä voitaisiin valvoa komission yksiköissä. Ja huomenna sitten äh, tämä esitys tulee, että tämä voi edetä hyvinkin nopeasti. Eli kun meillä näitä muita tietoja ja tavoitteet 2017-2019, niin uskon, että tässä voidaan edetä hyvinkin nopeasti. Thank you, Ivo. Uh, Jan Gerbrandi. Kiitos sitten Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle vastauksesta. Edustatte pääosastoa, joka on pääosin vastuussa Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä eikä vastuussa ilmanlaadusta. Ja tässä mielessä minä haluaisin, että puhutaan enemmän kilpailukyvystä. Olen huolissani ilmanlaadusta, mutta olen myös huolissani Euroopan teollisuuden uskottavuudesta. Ja tämä Volkswagen-petostapaus on merkittävä isku Euroopan teollisuuden uskottavuudelle. Näin ollen minä pyydän merkittävän muutosta avoimuuspolitiikassanne, varsinkin tällä hetkellä, että kaikki tieto on peräisin sanomalehdistä joka päivä avaan sanomalehden, luen asiakirjoja, joita minä en saa virallisesti, mutta joita teillä kuitenkin on olemassa ja jotka ovat jäsenvaltioiden tiedossa ja taskoissa, kun puhutte vastaavuustekijöistä ja sanotte, että ehdotusta ei ole pöydällä. Tämä on... Nyt sanon helinää, mutta kyseessä on kuitenkin teollisuuden uskottavuus Euroopassa. Joten minä vetoan teihin, että te radikaalisti muutatte avoimuuspolitiikkaanne ja pyydän teitä antamaan nämä asiakirjat nähtäväksi. Kyseessä on Euroopan teollisuus, parlamentti ja Euroopan ihmiset, jotka todellakin haluavat tietää, missä mennään. Mm, Basikaut. mistä vielä aikaut? Well, first of all, I, I do... Ihan ensimmäiseksi arvostan kovasti, että edes tunnustatte sen, että ehdotuksia on paperilla. Se on hyvä tietää. On olemassa asiakirjoja, sanoitte myös. Sehän on jo ehdotus. Eli voisitteko selittää meille, miksi te ette jaa näitä asiakirjoja Euroopan parlamentin kanssa? Ihan selkeä vastaus, miksi ette jaa näitä asiakirjoja Euroopan parlamentin kanssa, koska toimielinten välinen sopimus minun ymmärtääkseni vaatii teitä kohtelemaan parlamenttia samalla tavalla kuin jäsenmaita ja sitä te ette tee. Ja toiseksi minä haluan edelleen tietää, mikä on laillinen arviointi. Miten voitte komitologian kautta Eh, muuttaa sääntelystandardia. Te olette muuttanut vastaavuustekijän conformity factorin standardia komitologian menettelyssä. Miten se on mahdollista? Ja vielä kysyisin, jos eh, te selitätte tämän tilastollisesti, että pitää olla tilastollista katetta, niin minä en ymmärrä, koska me kaikki tiedämme, että tulevaisuudessa RDE-päästöt totta kai tehdään parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Ja meillä on nyt jo autoja, jotka pystyvät alittamaan jopa amerikkalaiset standardit. 35, anteeksi 43 milligrammaa. Eli minä en ymmärrä, mikä tässä nyt on niin vaikeaa. Kiitoksia. Ja sitten komission vuoro. Olkaa. Uh, to the first element of... Kiitoksia tämä ensimmäinen kysymys. Ehkä tässä oli väärinkäsitys. Eli kun puhuin tästä 160 kilometristä nopeudesta kaupungissa ja sitten tästä korkeudesta, niin tietysti tässä on näitä, näitä maksimiarvoja, eli totuus on näiden arvojen nollan välillä. Eli totta kai kaupunkitilanne on otettu huomioon myöskin Sitten toinen asia. Tämä eurooppalainen valvonta. Eli tällä hetkellä mietimme erinäisiä vaihtoehtoja. On useita seikkoja, jotka on otettava huomioon ja täytyy katsoa myöskin, mitä menneisyydessä on tapahtunut, kun mietimme sisämarkkinoiden toimintaa ja muita sektoreita – miten asiat on siellä järjestetty. Sitten nämä vastaavuustekijät. Aloitetaan nyt siitä. Täytyy nyt tehdä selväksi, että kun sopeutetaan näitä testimetodeita, niin meidän täytyy kerätä kokemusta – kaikki testit ovat hiukan erilaisia ja vastaavuustekijällä yritetään juuri korjata se. Eli ajan mittaan, esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua on sitten täysi täytäntöönpano ja tavoitteena on, että saamme kokemusta sitä ennen. Ja siis mitään ehdotusta ei ole. Meillä on tällainen valmisteleva asiakirja, josta keskustellaan, jossa on eri vaihtoehtoja. Eikä meillä ole mitään komission politiikkaa tässä asiassa. Me noudatamme vain komission sääntöjä tässä asiassa, mutta me emme sovelleta näitä sääntöjä sinänsä, mutta ehkä kollegani voisi täydentää tätä. I think it's important to, to... Niin, on tärkeää, että tässä on nyt esitetty oikeat faktat, eikä pitää luulla, että meillä on erilaisia standardeja ja sääntöjä, jotka pätevät tässä. Perinteinen komitologia menettely on sellainen, kuten monet jäsenet ovat täällä tuoneet esille. Tämä täytäntöönpanosäädöksen luonnos annetaan jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja Euroopan parlamentille saman aikaan. Ja kuten kollega täällä on toistuvasti sanonut, meillä ei ole nyt pöydällä ehdotusta, meillä on teknisiä asiakirjoja, jossa tuodaan esille erilaisia vaihtoehtoja ja eri tekijöitä, joista jäsenvaltioiden kesken tulee keskustella. Ja me liikumme kovaa vauhtia eteenpäin. Heti kun saamme jäsenvaltioiden kommentit liittyen näihin tekijöihin, niin siinä vaiheessa me erittäin nopeasti teemme päätösluonnoksen, joka viestitään välittömästi parlamentille, jotta parlamentti voi omaa valvontaa toimivaltaansa käyttää tämän täytäntöönpano säädöksen suhteen. Mutta näin perussäädöksessä ja komitologiaa asetuksessa määritellään. Tätä käytetään satoja kertoja kuukaudessa ja me emme voi mitenkään nyt tässä tapauksessa tehdä toisin. No, Sorry, God. Olen pahoillani kollegat. Me emme voi jatkaa kysymysten tekoja. Meillä on Agrin ja Deven kanssa yhteinen kokous viideltä ja meidän täytyy vielä sitä ennen käsitellä toinen esityslista kohta. Selvältä kuitenkin vaikuttaa, että parlamentti ei ole täysin tyytyväinen näihin vastauksiin, sen tiedätte. Ja voin sanoa, että pyydämme, että seuraavaan Envi-valiokunnan kokoukseen mennessä, joka on 9.11. tai 10.11., että e, selostaisitte meille tuon ehdotuksen. Tällä hetkellä tämä menettely, silloin menettely tulee olemaan valmis me haluamme hyvän kattavan tiedon tästä ehdotuksesta ja odotamme, että sen meille annatte seuraavassa kokouksessa eli menemme nyt seuraavaan esityslista kohtaan, joka on keskustelu komission ympäristölainsäädännön täytäntöönpano. Me olemme lähettäneet komissiolle kysymyksiä ja luulen, että voimme nyt aloittaa keskustelun. Kyseessä on siis vesipuitedirektiivi. Voimme, voin antaa puheenvuoron suoralta kädeltä komissiolle ensimmäisestä kysymyksestä ja myöhemmin voimme sitten jatkaa kysymyksiin. Tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka eivät ole täysin tyytyväisiä tähän täytäntöönpanoon ja jotkut ehkä haluavat jatkaa keskustelua tästä ulkopuolella, mutta nyt annan puheenvuoron Marian Weningille, joka on elämän laadun, vedenlaadun ja ilmanlaadun viraston johtaja. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys haluaisin sanoa, että komissio on tehnyt kaksi perusteellista arviointikierrosta vesihallinnon suunnitelman, ensimmäinen 2012 ja toinen vuonna 2014. Ja eri toimijat ovat toimenpiteitä tehneet jäsenmaissa ja näiden toimenpiteiden tarkoituksena on vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja kaikki ovat tunnustaneet jäsenmaiden ponnistukset näiden tavoitteiden saavuttamisessa. On erittäin hyviä saavutuksia ja esimerkkejä menestyksestä, mutta täytyy sanoa, että kaiken sen pohjalta, mitä tänään tiedämme, 2015 tavoitteet hyvästä vesipolitiikasta eivät ole täyttyneet. Meillä on siis paljon tehtävää. Missä asioissa ajattelemme, että jäsenmaiden pitäisi tehdä enemmän? Tämä on hyvin tärkeää. Tätä kannattaa pohtia nyt seuraavassa hallinnointisuunnitelmassa, joka tällä hetkellä on jäsenmaiden käsiteltävänä ja ensi vuoden maaliskuuhun mennessä siitä pitää päättää kolme aluetta, joilla on tärkeää saada aikaan parannusta. Me odotamme, että e, jäsenmaat parantavat monitorointia ja arviointia huomattavasti. Toiseksi me haluamme, että jäsenmaat pohtivat maataloussektorilta tulevien saasteiden kysymystä. Jopa 90 prosenttia pohjavesistämme on alttiina näille saasteille. Ja näiden toimenpiteiden täytyy noudattaa tehokkaampaa toimintasuunnitelmaa kuin ihan tavallista tuttuun tapaan toimintaa. Kolmanneksi me haluamme, että haittoista kärsivät vesialueet tai virrat listattaisiin paremmin ja jos kun jäsenmaat tekevät tällaisia toimia, niin jäsenmaiden on perusteltava meille miksi he tällaisia toimia tekevät vesien hallinnointisuunnitelmissa. Toisin sanoen me emme saa tarpeeksi tietoa siitä, miten kielteisten toimien kompensointi, lievennystoimia toteutetaan. Neljäs seikka on seuraava. Jäsenmaat eivät noudata kustannusten kattavuusperiaatetta niin laajasti kuin niiden pitäisi. Vettä pitäisi käyttää tehokkaammin ja äh, puhdistuskustannukset täytyy kattaa. Nämä kustannukset saattavat olla hyvin korkeita ja jäsenmaat eivät ole ryhtyneet tarpeeksi päättäväisiin toimiin tässä suhteessa. Kaksi aspektia vielä teidän itsenne tehtävänä on direktiivin täytäntöönpanosta raportointi ja täällä sanotaan, että 2,8 miljardia vuodessa menetetään, jos tätä ei täytäntö, panna oikealla tavalla täytäntöön. Ja äh, me olemme antaneet teille tukemme siinä, että haluamme kulkea tätä kohti. Iilen pääjohtajani oli täällä puhumassa monimuotoisuudesta ja monimuotoisuusraportista ja totta kai vesi on tärkeällä sijalla. Kaikkien vesistöjen hyvä tila on eh, tärkeä osa monimuotoisuustavoitteita. Kiitos. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Ragampusille. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission edustajalle. Olemme erittäin huolissamme vesienhoidosta jäsenvaltioissa ja komission jäsen tästä puitodirektiivistä, joka koskee vesi- ja tulvia. Monethan haluavat tietää, mitä, te, mitä voidaan tehdä, jos otetaan huomioon tämä vesimassojen tilanne valtaosa jäsenvaltioista eivät ole pitäneet huolta näistä vesikysymyksistä. Tämä kuitenkin on heidän velvollisuutensa tämän vesipuitedirektiivin nojalla. Ja tämä on yksi näitä huonoja esimerkkejä. Tässä on paljon puutteita tiedoista, esimerkiksi mitä tulee näihin vesimassoihin, kuten komissiokin on todennut. Ja nämä lisätiedot, joita Espanjan hallitus on toimittanut komission katastrofaalisen raportin jälkeen maaliskuussa, se ei välttämättä pääse näihin direktiivin tavoitteisiin edelleenkään. Parlamentin kysymykseen komissio vastasi, että Slowly. Slowly. Okay. Ja voisitko puhua vähän hitaammin? En, uh, en una Eli parlamenttiin vastauksessa huhtikuussa komissio vahvisti, että nämä vesisuunnitelmat Espanjassa ottavat huomioon nämä, nämä uomat Espanjassa. Ja Espanjan hallitus totesi, että nämä uomat on otettu huomioon vuoden 2015-2021 suunnitelmassa, eikä se ole erilainen kuin vuosina 2009-2015. Ja on selvää, että syy on nyt tässä viiveessä, mitä tulee suunnitelmien laatimiseen. Siihen edelleen sosiaalisten hallitus ja huono vesien hallinto ei kuitenkaan saa jatkua tällä tavalla. Ja siksi haluaisin kysyä komissiolta, mitä mieltä olette näistä suunnitelmaehdotuksista – ja voidaanko tällä tavalla taata se, että päästään ympäristötavoitteisiin näiden uomien osalta vuonna 2015, kuten on todettu vesipuitedirektiivissä? Thank you. And now Miss Sharia Pirik. Kiitoksia. Sitten äh, Pirik, olkaa hyvä. Voorzitter, eh, ik ben Kiitoksia. Olen iloinen tästä kysymyksestä. Hollannissa maataloudessa puhutaan hyvin paljon fosfaateista ja tässä nyt, mitä tulee näihin nitraattitavoitteisiin pohjavedessä, niin tämähän liittyy myöskin kiertotalouteen. Jokaisella on sitten erilaiset normit käytössä näissä asioissa, ja tässä on hiukan liikkumavaraa. Ja toinen kysymys, tämä raportti, jossa todetaan, jos nyt oikein ymmärsin, että maatalous on 90 prosenttisesti syypää. Ja minulla on erilainen raportti ja tässä todetaan siitä, että on puutteellista viemäröintiä eri maissa, varmasti myöskin Alankomaissa. Ja sekin aiheuttaa paljon saastumista. Ja sitten on toisenlaistakin keskustelua. Eli mikä tässä nyt pitää paikkansa ja mikä ei, koska tämä on aika keskeinen kohta tässä keskustelussa tällä hetkellä. Thank you very much. Now Mr. Kiitoksia. Sitten herra Grammatikakis, olkaa hyvä. Kiitos. On ilo käsitellä tätä aihetta. Olen tyytyväinen, että voimme edes hetken aikaa puhua tästä erityisen tärkeästä aiheesta vesinhoitosuunnitelmista eri muodossaan. Tämä kohta, joka koski Kreikkaa, niin tässä käsitellään tapaa, jolla Kreikka käsittelee aihetta. Tässä on jätetty useita asioita pois ja tässä ollaan jälkijunassa. Tämä osoittaa hallinnollisen heikkouden ja poliittisen väliin pitämättömyyden direktiivin täytäntöönpanon suhteen. Minä haluaisin korostaa, että Kreikan kansa on hyvin kunnioittava oman maansa luontoa kohtaan ja sen suojelu Euroopan unionin normien mukaan on prioriteetti kansalaisille. Kreikan, kuinka paljon Kreikan hallitus on käyttänyt teknistä tukea eurooppalaisia välineitä, jotta vesipuitedirektiiviä pannaan täytäntöön. Toinen kysymys, mitä konkreettisesti ja realistisella tavalla Euroopan komissio voi tehdä tästä hetkestä lähtien, jotta tämä painostaa ja rohkaisee, ettei menetetä enempää tätä arvokasta aikaa. Kenties tiedätte, että ensimmäinen sykli on jo menetetty. Ja mitä Kreikan, mitä uuden Kreikan hallituksen tulee tehdä hallinnollisella tasolla ja poliittisella tasolla, jotta voidaan panna täytäntöön tämä vesipuitedirektiivi ja jotta voidaan hyötyä kaikista käytössä olevista työkaluista. Arvon puheenjohtaja, huomasin, että komissio ja Euroopan unionin yleisesti ottaen on tyytyväinen kauniisiin sanoihin, mutta se, että siirrytään sanoista tekoihin, niin tämä etäisyys on kyllä varsin suuri joten pitäisikö nyt vihdoinkin ottaa opiksi, että etäisyyttä, joka on olemassa sanojen ja tekojen välillä, niin tulee lyhentää. Vesipuitedirektiiviä on välittömästi noudatettava ja ryhdyttävä toimin. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron uudelleen komissiolle, Jansus. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja mitä tulee joihinkin täällä esitettyihin huolenaiheisiin sen suhteen, edistymmekö me myös toisen vesien hallinnointisuunnitelman suunnitelman tavoitteita. Olemme keskustelleet ja keskustelemme nytkin hyvin laajasti jäsenmaiden kanssa varmistaaksemme sen, että ne ovat käyneet läpi tämän julkisen konsultoinnin, jonka pitää olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Ja kuten jos sanoin, maaliskuussa 2016 nämä tulokset täytyy esitellä komissiolle. Meillä on ollut ensimmäisellä kierroksella todella pitkiä viivästyksiä ja se oli hyvin valitettavaa. Ja näistä on myös ollut oikeusprosesseja näistä viivästyksistä, mutta me yritämme ensisijaisesti tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa puhumalla niiden kanssa bilateraalisin kontaktein ja myös kiinnittämällä jäsenmaiden huomion niihin kysymyksiin, jotka ovat epätyydyttäviä ensimmäisessä hallinnointisuunnitelmassa ja muissakin kysymyksissä, joita jäsenmaat nostavat esiin. Eh, tässä kuljetaan kuitenkin oikeaan suuntaan ja meillä on toivoa siitä, että toisella kierroksella meillä on paljon parempaa tietoa, enempää tietoa, ei pelkästään vesialueiden tilasta, vaan myös siitä, miten sitä monitoroidaan. Mitä sitten tulee viiden 50 mikro nitraattidirektiivi, niin 50 milligramman per litra on se ähm, raja-arvo. Riippuu tietysti ekosysteemistä, mutta direktiivi menee nitraattidirektiiviä vielä pidemmälle tämän ekologisen tilan statuksen saavuttamisessa. Palaan tähän vielä myöhemmin, jos ö, ö, sallitte. Olenko jättänyt jotain pois? Niin, halusin sanoa vielä maataloudesta jotakin. Ja resources uh, uh, and we have uh, diffuse so valumista. Meillä on saastumislähteitä useitakin. Totta kai nämäkin vaikuttavat osaltaan siihen, ettei meillä ole tyydyttävää ekologista tilaa, mutta hajalähteiden saastumislähteiden kohdalla maataloussektorin vaikutus on hyvin voimakas ja tähän asiaan meidän täytyy puuttua. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimme, onko teille sanottavaa nimenomaan tähän asiaan. Ei. Sitten voimme mennä toiseen kysymykseen ja pyytäisin komissiota vastaamaan siihen. Myöhemmin keskustelemme sitten tästä kohdasta. on, uh, Niin eli tämä tuli esiin muutamissa kysymyksissä aikaisemminkin. Eli miten voidaan varmistaa, että että direktiiviä pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Kuten sanoin, 2015 aikaraja oli tälle tavoitteelle. Siihen ei vielä ole päästy. Eli ainoastaan 53 prosenttia jäsenvaltio prosenttia tässä on saavutettu, mutta tämä on parempi kuitenkin, koska jos katsotaan vuoden 2009 tilannetta, niin parannusta on tapahtunut 10 prosenttia. Eli käytännössä noin 10 000 vesialuetta, jokea, järveä, suistoa on nyt toipumassa. No, lasi on puoliksi täynnä tai tyhjä, se riippuu miten asiaa katsotaan. Ja halusin vain huomauttaa, että tämä ei riitä, meidän pitää vielä tehdä paljon enemmän, mutta toisaalta Täytyy muistaa, että edistystä tapahtuu näiden toimenpiteiden osalta, ei nyt välttämättä heti välittömästi, mutta vuoden parin kuluttua. Siihen saattaa kulua montakin vuotta ennen kuin näitä vaikutuksia alkaa näkyä veden tilassa. Eli tästä ei voida päätellä, että asiat eivät kulkisi oikeaan suuntaan, vaan päinvastoin puhuin juuri näistä parannuksista ja uskomme, että yleisesti ottaen tämä trendi on myönteinen. Ja toivottavasti sama trendi sitten jatkuu näiden uusien jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta liittyen näihin vesienhoitosuunnitelmiin. Meidän täytyy vahvistaa toimiamme, totesin näin jo. Meillä on lisätoimia muissa direktiivissä, nitraattidirektiivissä, teollisuuden päästöjen direktiivissä, kemikaalilainsäädännössä. Ja me jatkamme, kuten totesin, ja toistan vielä, me olemme läheisissä yhteyksissä jäsenvaltioihin ja meillä on täytäntöönpanoprosessi ja strategia, jota noudataan esimerkiksi maataloudessa, vesistökysymyksissä, taloudessa – tietojenvaihdossa, eli me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja yritämme sitten löytää yhteisiä kantoja, mitä tulee näiden direktiivien tulkintaan ja sitten mietimme, millaisiin toimiin jäsenvaltiot voivat ryhtyä. Eli jos viesti ei mene perille, ja meillähän on ollut tätä politiikkaa jo pitkään, niin Sitten voimme käynnistää rikkomusmenettelyitä. Ja sitten katsotaan, ratkeavatko asiat siinä vaiheessa vai pitääkö ne sitten viedä ihan tuomioistuimeen. Ja sitten toinen tärkeä asia, ja palaamme tähän vielä myöhemmin. Rahoitustuki, jota annetaan erinäisistä välineistä – aluekehitysrahastosta, ja niitähän pitäisi käyttää paljon enemmän jäsenvaltioissa, ja olemme huomanneet, että joissain tapauksissa nämä toimenpiteet maatalouden alalla odottavat sitten omaa asetusta, mutta näitä varoja ei käytetä tehokkaasti hyväksi ja se on harmi. Ja sitten lopuksi vielä, me luotamme nyt teidän tukeenne ja jäsenvaltioihin. Me haluamme teiltä apua, jotta tämä joen rantahallinto saa riittävästi huomiota ja että poliitikot ymmärtävät, että heidän täytyy todellakin lisätä ponnisteluita, ei ainoastaan niin, että näitä tietoja toimitetaan ajoissa, vaan myöskin varmistavalla, että ryhdytään oikeanlaisiin toimenpiteisiin, oikaistaakseen nämä ongelmat, joista juuri puhuin. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt voimme sitten kiitos komissiolle näiden kysymysten selvittämisestä. Näen toki, että tendenssi on suotuissa mutta jos ajattelisimme aina positiivisesti, niin kaikki yli 50 prosenttia tai 10 prosentin parannus viidessä vuodessa, niin se on aivan liian hidasta parannusta, vaikka se on toki parannusta. Olisi hauska kuulla budjettikurista eh, vastaavien ihmisten keskustelevan tästä. Siellä ei varmaan menisi läpi tällainen, että kyllä tässä oikean suuntaan ollaan menossa, eikä se olekin mukavaa. Mutta hieman tarkemmin tiedonannostanne, jonka teitte vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta. Tehän tiedätte, että monet jäsenmaat noudattavat ihan tuttuja latuja, business as usual, ja meidän täytyy äh, nopeuttaa ja vahvistaa, lisätä näitä ponnistuksia, mutta minulle on hieman epäselvää, milloin komissio aikoo todellakin laittaa kovan kovaa vastaan, jotta jäsenmaat tosiaankin alkaisivat toimia vähän tehokkaammin. Nyt me näemme monia jäsenmaita, jotka hoitavat tätä ihan vanhaan malliin, ja kyllähän nämä jäsenmaat kommunikoivat teidän kanssanne, mutta minä en nyt oikein kuullut, äh, minun korviini ei kantautunut se, että teillä olisi kiire äh, tehostaa ja vaatia jäsenmailta enemmän. Tämä oli kovin yleisluontoista. Tämä on toki se portfolio siitä, mitä te voitte tehdä, mutta mitä te oikeasti aiotte tehdä? Jos joku jäsenmaa ei ponnistele tarpeeksi, niin millä tavoin ja milloin te aiotte varmistua siitä, että ne todella ryhtyvät päättäväisempiin toimiin? onko takarajana tämän vuoden loppu vai joku muu, ja jos ei se sitten mitään tapahdu, niin minkä, milloin te aiotte ryhtyä sitten toimiin sen nojalla, että jäsenmaat eivät ponnistele erityisesti. Minun mielestäni olisi, jäsenmaiden olisi aika olla pontevampia ja komission pitäisi heitä siihen painostaa. Kiitoksia. En näe muita. Ah, grammatikakis, olkaa paljon? θα συνεχίσω στο ίδιο ύφο. Minä jatkan kollegan viitoittamalla tiellä. Minä puhun yleisestä tilanteesta, joka on valloillaan Kreikassa. Ja mainitsin myös, mitä muissa maissa on tapahtunut. Mitä konkreettista ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tämä 53 prosenttia, josta kollega puhui, niin minä en voi sanoa, onko kyseessä edistysaskel vai askel taaksepäin Toistan sen, että vesiasia on erityisen tärkeä aihe ennen kaikkea kansalaisille kuin meille edustajille. Nyt on nähtävä todellakin kehitysaskelia. Kiitos puheenjohtaja. Commission, um, is the commission... Komissio kysymys. Tietääkö komissio mistään ongelmista jäsenvaltioista, jotka ehkä toteavat, että siellä on enemmän haasteita tämän direktiivin toteuttamisen osalta, erityisesti miten tulee näihin ilmastolosuhteisiin. Sehän saattaa johtaa siihen, että vesiresurssit ovat hyvin vähäisiä. Ja onko komissio tietoinen näistä haasteista? Ja mitä voidaan varmistaa, että direktiiviä pannaan täytäntöön näissä maissa? Ja miten voidaan nämä haasteet myös ottaa huomioon? Thank you very much. Uh, miss. Kiitoksia. Sitten Müller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä kollegani Jan Huiteman puolesta. Hän esitti kaksi kysymystä komissiolle, muistaakseni numerot neljä ja numero kahdeksan. Ja pyytäisin, että vastaisitte myös siihen. Minulla ei ole niitä nyt tässä, mutta teillä pitäisi olla ne siellä. Me työskentelemme siten, että aloitamme ensimmäisellä kysymyksellä siihen, vastauksella siihen ja keskustelulla. Minä olen varma, että jos vaan maltatte odottaa, niin saatte kuulla vastauksen noihin kysymyksiinkin. Ja sitten annan puheenvuoron komissiolle. Ah, olkaa hyvä, Pedicin. Solo una piccola giunta. Uh... Äh, Pieni lisäkysymys vielä. Tämä liittyy siihen, mitä Eichhout sanoi. Me olemme pyytäneet, että komissio toimisi kysymyksessä, joka on meille erittäin tärkeä Italiassa, koska siellä on Aldragi alue, siellä on öljyn, öljyä ja se on lähellä vesimassoja Etelä-Italiassa. Siellä on Puulia, Basilika, Galabria ja pohjavesi. Ja nyt tässä pohjavedessä on raskasmetalleja, ja muita saasteita. Ja ihmiset juovat tällaista saastunutta vettä. Näin on ollut jo vuosia. Tästä on ilmoitettu komissiolle. Komissio on käynnistänyt tutkimuksen, mutta kului vuosi, eikä mitään ole tapahtunut. Eli palaan nyt tähän Bas Eichhautin kysymykseen. Siis mitä nyt tapahtuu? Nyt kun on päästy tähän pisteeseen, teillä on tietoa siitä, mitä tapahtuu. Eli tässä on rikottu perusperiaatteita, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia EU-ssa, eli terveyttä. Eli mitä te teette suojataksenne kansalaisten terveyttä? Thank you very much. Kiitoksia. Jos on vielä jokin, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin komission vuoro on sitten jälleen vastata. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. moniakin aiheita tässä on tullut esille. Mielestäni äsken esitetty asia liittyy kysymyksen kahdeksan aihepiiriin, joten palaan siihen vasta siinä kohtaa. Mutta mitä tulee kysymykseen siitä, mitä me teemme ja miten me tulemme ponnistelemaan ja mitä me voimme konkreettisemmin tehdä, niin sanoisin, että kuten sanoin, meillä on kaksi lähestymistapaa. Ensinnäkin me keskustelemme hyvin intensiivisesti jäsenmaiden kanssa, jotta ne pystyvät ymmärtämään ja saamaan jonkinlaisen yhteisen ymmär- ymmärryksen siitä, miten tätä direktiiviä pitää täytäntöönpanna. Ja tämä prosessi on käynnissä ja meidän mielestämme siitä on ollut paljon apua ja se on jo tuonut paljon edistystä täytäntöönpanossa. Emme olisi ehkä päässeet edes tämän hetkisiin tuloksiin, jolle me näin intensiivisesti keskustelisi jäsenmaiden kanssa koko ajan. Mutta totta kai meillä on tietysti myös... Öö, sanktiot tai äh, meillä on myös rik, rikkeitä ilmaantunut äh, ja direktiiviä vastaan on rikottu. Näitä tapauksia on ainakin puolisen kymmentä ja niin se on aivan liikaa. Se on suuri määrä. Niitä on nimenomaan vesipuolella aika paljon ja me seuraamme näitä ja me seuraamme tätä niin paljon kuin mahdollista myös laillisella puolella ja lähdemme rikkomusmenettelyä toteuttamaan, mutta jäsenmailla on tässäkin avaus käsissä. Meillähän on tämä 2015 kokonaistavoite päästä hyvään statukseen vuoteen 2015 mennessä, mutta neljännessä artiklassa on joitakin poikkeuksia, joita jäsenmaat voivat käyttää. Ja näin ne voivat enimmillään päästä jopa vuoteen 2027 asti. Silloin täytyy tietysti perustella, miksi aiemmin ei voi näitä tavoitteita saavuttaa. Me olemme keskustelleet paljon jäsenmaiden kanssa ja tämä on yksi asia, jota me haluamme parantaa. Ja tässä toisessa syklissä ja toisessa suunnitelmassa me tulemme vaatimaan paljon mm, vakavampia ja mm, painavampia perusteluita näille poikkeuksille ja lykkäyksille kuin tähän mennessä. No sitten Kreikkaan. Me olemme tällä hetkellä siinä prosessissa, että katsomme, miten tätä on pantu täytäntöön Kreikassa ja laadimme parhaillaan omaa arviotamme, mutta samaan aikaan olemme hyvin paljon keskustelleet ja työskennelleet Kreikan kanssa jotta saamme tämän ensimmäisen syklin viat korjattua toisessa syklissä, mitä tulee joki kysymykseen. No sitten vesipuitedirektiivi ei ainoastaan koske veden laatua, vaan myös veden määrää. Meillä on esimerkiksi suuntaviivat Äh, tulvien hallinnoinnista ja äh, sitten tällaisia hallinnoimissuunnitelmia yhdessä jäsenmaiden kanssa laadimme. Kiitoksia. Thank you very much. Now we can go to the third question, water status. Kiitoksia. Sitten menemme kohtaan kolme, eli ö, annan heti komissiolle puheenvuoron, äh, jotta voitte, vasta- voitte vastata kysymykseen. Tämä liittyy tuomioistuimen päätökseen vesipuitedirektiivin tulkinnasta ja tämä päätös ei tarkoita, että kaikki hankkeet ovat tästä lähtien sellaisia, että niitä voida Eli voida myöntää lupaa tai että niitä ei voi panna täytäntöön, vaan tämä jatkaa samantyyppisten päätösten linjalla, että on ajateltava ennen kuin ryhtyy toimiin, on arvioittava omien tekojen seurauksia ympäristölle ja on katsottava, että löytyy sorva tasapaino kaikille eri tekijöille, joita on mukana tässä ei tämä ole uusi tai odottamaton asia. Tuo ei jää direktiivissä ja muissakin direktiivissä olet mukana tiettyjä ehtoja on täytettävä, kun ryhtyy rakentamaan vesistöjen lähellä on tiettyjä ehtoja, joiden on täytettävä. Nämä eivät ole muuttaneet tuomioistuimen päätöksen myötä. Ja luontodirektiivin mukaan tai ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan, niin ei ole syytä, etteikö vesinhoitosuunnitelmia voisi panna täytäntöön niin kauan, kun ne täyttävät nämä vaatimukset. Ja mikäli nämä huonontavat tilaa vesien hoitosuunnitelman mukaan, niin ne voidaan silti panna täytäntöön, vaikka näin on, mikäli ne täyttävät poikkeuksen määrit, nämä poikkeuksen vaatimat piirteet. Joten jotta tässä olisi mahdollista saavuttaa parempi tasapaino. Ja koska kaikkia hankkeita ei voi viedä läpi suunnitellusti, niin ja se, että niitä kenties tulee muokata, niin ne on hyväksyttyjä asioita EU-ympäristölainsäädännön mukaisesti. And now I give the floor to... Kiitos sitten Dante. Je voudrais d'abord remercier. Haluaisin kiittää komissiota näistä selvityksistä. Tuomioistuimen päätös myöskin osoittaa, että on erilaisia tulkintoja eri jäsenvaltioissa siitä, joka liittyy tähän ympäristön heikkenemiseen ja siihen, miten näitä eri seikkoja tulkitaan tässä kyseessä oli taloudellinen toiminta, koska haluttiin ottaa vastaan suurempia laivoja, mutta kokemus osoittaa, että ympäristö saattaa väliaikaisesti heikentyä, kun todetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa ympäristön laatua. Esimerkiksi joillain vuoristoalueilla täytyy tehdä erinäisiä toimia, jotta voidaan välttää tulvia – ja töiden aikana siellä ympäristötila heikkenee, mutta sen jälkeen sitten taas paranee. Ja sitten täytyy myöskin oikein soveltaa tulvadirektiiviä, koska emme halua, että meillä tulee sitten ongelmia, jotka liittyvät direktiivien tulkintaan. Eli keskipitkällä aikavälillä, onko komissio aikeissa muuttaa näitä sääntöjä, jotta ne olisivat täsmällisempiä, jotta ei olisi tulkintaeroja. Ja tavoitteena tietysti on parantaa ympäristön ja veden laatua. Thank you very much. Kiitoksia. En tiedä, haluatteko vielä käyttää puheenvuoroja tästä kysymyksestä. Jollette, niin sitten on komission vuoro. Olkaa hyvä. Well, <clears throat> one clarification. No. Is the, uh... Yksi selvennys, jonka minä haluaisin tehdä. Vesipuitedirektiivi niin eh, se ei ole niin huolissaan näistä väliaikaisista verenlaadun heikentymisestä, kuten tässä nyt mainittiin. 2008 vuodesta lähtien on ollut yhteinen täytäntöönpano ohje liittyen poikkeuksiin. Tämä tuomioistuimen päätös on linjassa näiden ohjeiden kanssa. Ja tässä komissio on noutanut loogisesti samaa politiikkaa. Ja tämä yhdenmukainen noudatus jatkuu tuomioistuimen päätöksen mukaan. Nyt käsittelemme 2016-2018 välisiä toimenpiteitä ja keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa siitä, että tämä tuomioistuimen päätös tulee hyvin ymmärretyksi ja täytäntöönpannuksi jäsenvaltioissa samalla tavalla. Thank you very much. Now we can go. Kiitoksia. Ja sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan B linkkejä muihin lainsäädäntöpolitiikka-alueisiin. Maatalouden aiheuttama saastuminen, olkaa hyvä komissio. Kiitoksia. Tämä tuli esille jo aiemminkin ja voin vain toistaa, että tässä kontekstissa me olemme kontaktissa kaikkiin jäsenmaihin, jotta direktiivin täytäntöönpano taataan. Tämä on tietysti hyvin läheisessä yhteydessä vesipuitedirektiiviin ja jatkuvasti myös vaihdamme tietoja. The commission eh, on the implementation. Niin. Nitraattikomitean kanssa ja nitraattidirektiivistä eh, eh, teemme selkeää seurantaa. Tässä on toki täytäntöönpano kuilu ja yksi meidän tehtävistämme on huolehtia siitä, että jäsenmaat toteuttavat velvoitteensa ja käytämme tähän laillisia keinoja ja me olemme jo oikeusteitsekin puuttuneet näihin asioihin ja olemme myös yhteisen yhteen seuraaviksi kahdeksi vuodeksi olemme täytäntöönpanostrategian laatineet ja katsomme myös hyvin tarkkaan kaikkia maataloussektoria koskevia asioita ja niiden vaatimia toimenpiteitä ja yritämme päästä eteenpäin keskusteluissa jäsenmaiden kanssa siten, että tulkitsemme asiat yhteisellä tavalla ja keksimme ratkaisuja kaikkein polttavimpiin saastumisen aiheuttamiin ongelmiin, e, jotka osittain johtuvat myös siitä, kun luonnon morfologia muuttuu. Olemme myös kertoneet jäsenmaille, että kuilua on olemassa perustoimissa, perustavanlaatuisissa toimissa ja meidän pitäisi nähdä, että eh, paitsi perustavat toimet, että pannaan täytäntöön, haluamme seuraavalla eh, hallinnointikaudella nähdä myös sen, että jäsenmaat kokisivat tarvetta mennä perustavia toimia pidemmälle. Tässä on tilintarkastustuomioistuin asia. Totta kai tärkeä kysymys on ö, myös täydentävät ehdot. Ö, tämä liittyy tuholaistorjuntadirektiiviin ja komissio työskentelee hyvin kiinteästi paitsi jäsenmaiden kanssa, mutta myös omien palvelujensa sisällä hyvin tiiviisti sen parissa, että kun yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan ja muovataan ja se muuttuu, niin silloin mekin tulemme ottamaan täydentävät ehdot esille, täydentävät ympäristöehdot esille tämän puitedirektiivin yhteydessä. Sitten on muita toimenpiteitä, jotka on jo toteutettu ja joita voi käyttää sen varmistamiseksi, että maataloussektorilla on mahdollisuus täyttää vesipuitedirektiivin tavoitteet. Esimerkiksi pakollinen maataloustuottajien neuvontajärjestelmä, johon kaikilla maataloustuottajilla on pääsy. Ja tällä tavalla eh, me voimme myös varmistua siitä, että he käyttävät tätä neuvontaa hyväkseen. Sitten maatalouden kehittämispolitiikka on tärkeä työväline ja mekanismi. Ja uuden maatalouden kehittämisasetuksen ja siihen liittyvien muiden lainsäädännöllisen tekstien avulla meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet parantaa vesien hallinnointia ja parantaa myös maatalouden veden käytön tehokkuutta. Nämä ovat aivan eksplisiittisiä prioriteetteja, joissa alueiden täytyy ottaa huomioon tämän omissa maaseudun kehittämisohjelmissaan – on olemassa joukko toimia, jotka auttavat näiden täytäntöönpanossa ja tavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi monivuotiset maankäytön hallinnointikäytänteet ja niin edelleen. Vuonna 2017 ja 2019 saamme maatalouden kehittämistä raportit ja silloin meillä on mahdollisuus arvioida näitä tuloksia maaseudun kehittämisohjelmien jatkokehittämisen kannalta. Thank you very much. Uh, I give the floor before. Kiitoksia. Seuraavaksi Ms. Hogan. Jag kommer till att svara på dansk. Eh, øh, först... Kiitos. On tanskaa kysymys komissiolle me kohtaamme suuren ongelman moni jäsenvaltioista, ellei peräti enemmistö jäsenvaltioista ei noudata lainsäädäntöä. Ja on joitain, jotka eivät ollenkaan noudata lainsäädäntöä. Minun omakohtaisesta kokemuksessani meillä on uusi hallitus, meillä ei ole ympäristöministeriötä, se on yhdistetty maatalousministeriön salkkuun Ympäristöministeriö on siis ikään kuin syönyt tämän, nämä tehtävät ja nyt on palattava. Ollaan kaivassa lainsäädäntöön liittyen vesien suojeluun. Muun muassa nämä suojavallit äh, liittyen vesivirtoihin ja Tanskan hallitus on nyt kyseenalaistamassa tätä lainsäädäntöä. Komissio ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tilanteeseen. Olisi kuitenkin tärkeää nostaa näitä asioita esille, kun Tanskassa ei ole toimittu oikein useampaan vuoteen. Tiedän, että keskusteluja on käyty omassa kotimaassani ja Tilanne on varmasti samanlainen monessa muussa jäsenvaltiossa. Tanska on eräs unionin viljelymistä maista maataloustasolla, joten on vaikea vaikuttaa. On vaikea estää näitä juoruja liittyen siitä, että vesipuitedirektiivi pannaan täytäntöön erityisen tarkkaan. Tanskassa. Nyt olisi mielenkiintoista tietää, noudatetaanko tässä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia vai viitataanko tässä ainoastaan, mitä tämä sanoi. On tietyn määrä suosituksia, joita tehtiin, jotta voidaan parantaa tilannetta, jotta voidaan katsoa, mitkä ovat nämä olosuhteet, mitkä ovat nämä toimenpiteet, joihin on ryhdytty. Olen sitä mieltä, että nämä suositukset olisi pantava täytäntöön, jo on tärkeää, että luottamus Euroopan unionin palautuu. Näin tapahtuu varmasti muuallakin, eikä pelkästään minun kotimaassani. On käärtävä hihat ja toimittava, jotta tilanne parantuu. Ja nyt puhun varmastikin Tanskan nimissä, mutta varmasti muinkin nime, muiden nimessä, joissa on varmastikin paljon saasteita ja olemme varmastikin erittäin kaukana direktiivin, vesipuudirektiivin määräämistä olosuhteista. Kiitoksia. Sitten herra Rosling, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia, että sain tilaisuuden esittää kysymyksen. Te puhuitte nitraateista ja kysyisin, miten jäsenmaissa tämä tilanne oikein kehittyy. Jotkuthan, joillakinhan on pohjavesissä nitraattiarvot nousseet viime vuosina merkittävästi joissakin jäsenmaissa. Haluaisin nyt vähän tietoa, miltä tilanne jäsenmaissa näyttää. Te puhuitte täytäntöönpano aukoista tai kuiluista, mitä te konkreettisesti tarkoitatte. Ovatko ne hallinnollisia vai liittyvätkö ne olemassa olevan lainsäädännön käyttöön? Ja kolmas kysymys, meillä on nyt uudessa ympäristö, anteeksi, yhteisessä maatalouspolitiikassa viherryttämistoimia. Miten näette tämän, koska monet ähm, ekologiset äh, luonnonsuojelujärjestöt ovat sitä mieltä, että viherryttämisestä ei tule olemaan paljon hyötyä. Sitten puheenjohtaja. Kysymyksiä ei tunnu olevan enempää, joten annan komissiolle jälleen puheenvuoron vastauksia varten. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja Kiitoksia näistä kysymyksistä. Haukenen kysymys. Niin tiedämme, että nyt pohditaan sitä, että pitäisi vähän ehkä uudelleen miettiä näitä toimenpiteitä, mutta on eri tapoja päästä tavoitteisiin. Komissio haluaa, että tavoitteisiin päästään, ja näillä hankkeilla ja toimenpiteillä ja suunnitelmilla, joita komissiosta tulee, voimme todeta, katsommeko, ovatko toimenpiteet riittäviä, mutta tällä hetkellä ollaan kahden syklin välissä. Ensimmäisessä syklissä annamme jo kommentteja, olemme pitkään keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa, myös Tanskan kanssa, siellä tiedetään, mitkä heidän heikkoutensa ovat. Ja nyt sitten odottelemme näitä hallintosuunnitelmia ja meidän täytyy sitten arvioida niiden pohjalta, täyttääkö Tanska direktiivin ehdot ja sen jälkeen pystymme sitten miettimään seuraavia toimenpiteitä ja sitä, mitä tulisi seuraavaksi tehdä. tilintarkastustuomioistuimen raportti on käyty huolellisesti läpi. Olemme olleet yhteydessä sinne. Koitamme nyt katsoa, mitä voimme myönteisesti reagoida tähän ja ottaa huomioon näitä ehdotuksia. En nyt tässä voi kertoa kaikkia yksityiskohtia, mutta olen täysin varma, että suurelta osin näiden suositusten osalta voimme tukea tuomioistuinta, mutta ei tämä nyt ole välttämättä komission käsissä. Tämä on jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa näitä toimenpiteitä ja me voimme sitten katsoa tilannetta ja voimme sitten puhua jäsenvaltioiden kanssa ja saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että toimenpiteiden pitää olla oikeita. Ja jos on ihan tarpeen, niin sitten jäsenvaltiot voidaan viedä tuomioistuimeen, eli käynnistämään rikkomusmenettelyn. Minä puhuin näistä lukemista ja menettelystä, joita on vireillä. Eli tällaisia välineitä komissiolla on käytössään. Ja tämän asia, joka kuuluu pikemminkin jäsenvaltioille. Eli siellä täytyy valmistaa että kaikki sidosryhmät näissä hoitosuunnitelmissa ovat mukana näissä toimissa. Eli päätän nyt puheenvuoroni tähän. Toivottavasti vastasin näihin tärkeimpiin kysymyksiin, joita meille esitettiin. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten pääsemme seuraavaan kysymykseen, joka liittyy typpeen. Herra Huiteman kysymys. Ja annan suoraan komissiolle puheenvuoron. Kiitoksia taas. Me olemme keskustelleet nitraattidirektiivistä jo aika paljon. The second cycle, again the member states. Rantapenger ohjelmassa meidän on kyettävä arvioimaan, missä nämä nitraattijäämät oli ja miten vesipuitedirektiiviä on toteutettu ja monitoroitu mistä paineet tulevat. Ja tämän tarkoituksena on selvittää, että varmasti oikeita toimia käytetään. Ja kuten olen aikaisemmissa vastauksissammekin, vastauksissanikin sanonut, meidän täytyy nitraattidirektiiviä nitraatti ja asuinalue direktiiviä, elinympäristödirektiiviä käyttää perustana tässä. Meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpanoja pannaan, näitä toimia pannaan täytäntöön, mutta meidän täytyy myös pohtia, ovatko nämä toimet ylimalkaan riittäviä vai tarvitaanko lisää toimia. Tämä on aivan selvästi vesipuitedirektiivin alaisuuteen kuuluva vaatimus. Me olemme jo keskustelleet joistakin toimista ja joita maatalouden puolella on tehty. Jotkut toimista sitten taas tulevat muista direktiiveistä, esimerkiksi pohjavesidirektiivistä. Ja nämä ovat todellakin jäsenmaiden käsissä ja ö, niin kauan kuin toimet ovat riittäviä tämän hyvän statuksen aikaansaamiseksi, niin silloin me annamme tietysti seuraavassa rantapenger suunnitelmassamme positiivisen arvion. Haluaisin vielä kiinnittää huomiota oikeaan <clears throat> ohjelmien rahoituksen tärkeyteen. Emme saa unohtaa, että jäsenmaat saa unohtaa, että niillä on erittäin hyvä mekanismi, jonka avulla ne pystyvät toteuttamaan direktiivin edellytykset. Kiitos. Kiitoksia, Rauha Müller. Ah, sorry, I don't know if we have... Uh... En tiedä, onko täällä vielä muita, jotka haluaisivat kysyä komissiolta jotain. Ilmeisesti ei. Eli voimme mennä seuraavaan kysymykseen. Se koskee maaseutualueilla toimivien yritysten kilpailukykyä. Olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitos. Alustuspuheenvuorossani sanoin, että maatalouden harjoittamisella on merkittävä vaikutus, useimmiten negatiivinen valitettavasti, liittyen vesistöjen ekosysteemin eheyteen ja tämä on tullut esille komission täytäntöönpano kertomuksissa ja ympäristön tila kertomuksesta, joka tulee ympäristövirastolta. Nämä ympäristövaikutukset tuovat myös kustannuksia. Maanomistajat ja maanviljelijät vastaavat näistä kustannuksista, mutta myös yhteiskunta vastaa näistä. Mikäli vedenlaatu on huono, siitä on tehtävä juomakelpoista, turvallista ja on katsottava, että tulvariskiä vähennetään toimenpiteillä ja että erosio ei aiheuta tulvariskiä. Ja nämä kaikki ovat sellaisia vaikutuksia, joiden vaikutus maatalouteen ja syöllisyyteen liiketoimijoihin kuin yhteisön yleisemmin otettuna, niin tulevat kyllä tunnetuksi maataloussektori on siinä tilanteessa, että se on valmis ryhtymään toimenpiteisiin. Tämä on usein asia, joka johtuu tietyn tietystä maatalouden toimista ja EU-budjetista erittäin merkittävä osa menee myös maanviljelijöille ja nämä voivat soveltaa toimintaansa vesipuitedirektiiviin. Ja nämä perustuvat kahteen eri pilariin – maatalouspolitiikassa ja nämä ovat maataloustoimijoiden käytössä olevat varat, jotta ne voivat varmistua siitä, että he toimivat oikein, heillä on oikeat toimenpiteet käytössä. Kenties tässä olisi maaseudun kehittämisen ohjelmien kautta saatava selkeämmin ohjatuksi tai kenties tämä olisi ohjattava olemassa olevien asetusten kautta siten, että maanviljelijät saisivat suoraa tukea, mikäli he ryhtyvät tiettyihin toimiin, miten esimerkiksi jos heillä on tiettyjä suojavyöhykkeitä, mikäli he luovat ekologisia suojavyöhykkeitä, mikäli on olemassa vieralueita, metsiä, on erilaisia toimia, ja maanviljelijät voivat ryhtyä, jotta ja johon he voivat saada tukea. Ei, ei tässä nyt välttämättä järjestä maanviljelijöitä yksin. Nämä ohjelmat ovat sellaisia, että jäsenvaltiot eivät käytä niitä hyväksi kehittäessään maaseudun toimintasuunnitelmia nämä maaseudun kehittämisen ohjelmat, jotka tulevat jäsenvaltioista Keskustelen näistä usein Agripea-osaston kollegojen kanssa ja usein näyttää siltä, että jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole tietoisia näistä tai eivät ainakaan käytä niitä. Heille tarvitaan apua sen suhteen, että he voivat rahoittaa näitä muutoksia liittyy vaikkapa nitraattidirektiivin vaatimuksiin ja me aktiivisesti toimimme yhdessä kollegojen kanssa maatalouspääosastosta, jotta tämä tietoisuus jäsenvaltioissa paranisi tietoisuus näistä varoista, joita on käytettävissä, mutta tämä vaatii usein melkoisia ponnisteluja, ja me usein pohdimmekin, miksi jäsenvaltioissa ymmärtäminen ja tietoisuus näistä varoista ja niiden käytettävissä, se, että ne ovat käytettävissä, niin me haluaisimme tietää, että tietoisuus nousee ja että tätä mahdollisuutta käytettäisiin hyväksi. Meillä on myös tiettyjä ohjausjakirjoja, kun kyseessä on toimenpiteet, jotka ovat kenties suhteettomia hyötyjä ja kustannusten suhteen – Tätä voidaan käyttää, vaikkapa tekninen toteutettavuus, kohtuuttomat kustannukset, luonnolliset olosuhteet, Luonnolliset olosuhteita voidaan käyttää hyväksi, jotta voidaan varmistua, että tietty toimenpide, että sitä ei panna täytäntöön. Lisäksi on direktiivin mukaan mahdollista toimia näin joissain olosuhteissa, mutta tässä on oltava tar- tarvittava avoimuus selkeästi esillä. Me haluamme varmistua, että jäsenvaltiot käyttävät enemmän näitä eri keinoja, joiden avulla he voivat varmistua, että heidän maatalousyhteisö saa riittävästi tukea sen suhteen, että nämä täyttävät vesipuitedirektiivin tavoitteet – ja että samanaikaisesti varmistetaan, että nämä maaseudun kehittymisen ohjelmien hallinnointiviranomaiset tietävät, että nämä toimenpiteet ovat olemassa ja että, että tämä, nämä toimenpiteet saatetaan sidosryhmä yhteisen tietoisuuteen. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Onko vielä kollegoilta jotain kysymyksiä tähän kohtaan? Sittenpä pääsemme seuraavaan kysymykseen, joka tulee rouva Vasilta. Se liittyy. We open the debate. Lääkekysymykseen. Avaan keskustelun. Thank you, Chair. Uh, we have... Kiitoksia Olemme työstäneet tätä kysymystä jo jonkin aikaa. Meillä oli tutkimus, joka julkistettiin viime vuoden kesäkuussa. Tästä keskusteltiin työryhmässä syyskuussa 2014. Ja meillä on nyt erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, miten hoidetaan lääkkeet vedessä – ja sitten mietitään mahdollista strategiaa, jota komissio voisi sitten noudattaa direktiivin vaatimusten mukaisesti. Me käymme sisäisiä keskusteluita edelleen tästä asiasta, strategiasta. mutta yritämme nyt edetä sillä tavalla, että me jatkamme näitä keskusteluita eri yksiköiden kanssa sisäisesti, eri sidosryhmien kanssa. Täytyy sitten katsoa, missä vaiheessa saamme aikaan tällaisen strategian ja strategia ei välttämättä toteuta heti, koska kuten tiedätte, jos ehdottaisimme jotain tiettyjä täsmällisiä toimenpiteitä, ja niin kuin aina, niistä pitäisi tehdä kattavat vaikutusten arvioinnit. Ja siihen menee sitten aikaa, ennen kuin ne pystytään käynnistämään. aineiden valvonta on komission esityslistalla ja sen pitäisi alkaa tulevina kuukausina. Ja tähän liittyy myöskin näiden lääkeaineiden valvonta. Se on korkealla listalla, kun neuvottelemme nyt ympäristöstandardeista. Ja sitten tämä prioriteettilista. lista Eli lääkkeiden aiheuttavat säästövaikutukset otetaan hyvin vakavasti ja me haluamme jatkaa tätä työtä. Ja sitten kun työ on saatu päätökseen, niin totta kai sitten ilmoitamme siitä muille sidosryhmille. Thank you very much, Madame. Kiitoksia. Sitten rouva Kivasi. Kiitoksia tästä vastauksesta, mutta en ole ihan tyytyväinen siihen, koska jos nyt puhutaan tästä direktiivistä, niin komission olisi nimenomaan pitänyt vesien saastumisen suhteen elaboroida lähestymistapa, joka on strateginen. Ja tämä olisi pitänyt tehdä vuoteen 2015 mennessä. Parlamentti vaatii teiltä strategiaa, Muistakaa nyt 2013, mitä silloin tapahtui, ja teidän piti syyskuuhun mennessä saada tämä strategia, ja sitten te sanotte, että no, kyllä me aiomme katsoa, mitä tässä voidaan tehdä. Eh, mutta hyvänen aika sentään, herätkää komissio, teillä on siellä päteviä ihmisiä, ja me olemme tehneet eh, luettelon aineista, jotka saattavat olla terveydelle riskialtiita. Ja jos meillä kerran on se lista, niin sen jälkeen me voimme vaatia jäsenmaita tätä listaa kunnioittamaan, mutta jos me delegoimme tämän jäsenmaille, niin sitten ne vaan sanovat, että voi voi ja ei tässä nyt mitään voida tehdä. Eli teille, teiltä nyt on parlamentti pyytänyt tällaista asiaa, niin ettekö te voisi tehdä sen? Ja toinen asia kun katsotaan Volkswagenia, tämä on, nyt kun katsotaan veden myrkkytasoja, niin nämä koko luvut ja testit, itse testit ovat täysin vanhentuneita. Nyt pitäisi toksisuutta mitata juomavedestä eikä jotain muuta arvoa. Eli minä pyytäisin komissiota nyt tarkistamaan testit ajan tasalle. Sama juttu Volkswagenilla ja nyt voidaan sanoa juomavedestä ihan sama. Komission täytyy tehdä ehdotus uusista testeistä kemiallisten aineiden suhteen. Ja me tiedämme oikein hyvin, että hormonaalisesti haitallisten aineiden ongelma on vedessä ja vielä tämä cocktail-efekti, näiden sekoittuminen on lisäongelma. Ja sitten viimeinen asia, me olemme löytäneet yli 160 erilaista haitallista ainetta vedestä kun sanotaan, että juokaa hanavettä, se on ekologisempaa kuin pullovesi, mutta sitten siellä onkin 160 erilaista ainetta, joiden ei pitäisi siellä ehkä olla. Komissio, teidän täytyy olla aktiivisempi ja proaktiivisempi ja tehdä ehdotuksia silloin, kun teille sanotaan, että teillä on nyt deadline ja teiltä vaaditaan ja odotetaan tällaista ehdotusta. Jos sallitte tällaisen puheenvuoron. Kiitoksia. Sitten komission vastaus, olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitos, ymmärrän yskän. Ja haluaisin kuitenkin sanoa, ettei tämä olisi varsin monimutkainen asia. Lääkinnällisiä aineita jäämiä löytyy edestään me no, olemme keskustelleet, keskustelleet tästä perästä vastaavien viranomaisten kanssa, ja he eivät tätä kiistä, mutta tässä vaiheessa tämä ei aiheuta uhkaa terveydelle, ne ovat edelleen lainsäädännöissä asetettujen kynnysten alla, mitä tulee juomaveden laatuun, asetetulle normeille. Ja tämä ei ole tässä vaiheessa vielä. No, siis nämä suuntaukset saattavat olla nousemaan päin ja on katsottava, kuinka näistä aineista päästään eroon. Ymmärrämme, että teknologioita on olemassa, mutta ne tuovat muassaan kustannuksia. Ja No tässä on kaikki sitten kukkaralle. Me olemme toki sitä mieltä, että on parempi puuttua tähän ongelmaan ja silloin kun se on nupussa, mutta nyt on katsottava, että on keskusteltava jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien kanssa, ja me tiedämme, että useampi jäsenvaltio on mukana intensiivisesti käsittelemässä näitä aiheita. Me olemme yhteydessä heihin, mutta tässä vaiheessa voidaan sanoa, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Me tulemme tähän käsittelemään, mutta olemme hieman jälkijunassa. Me olemme sitä mieltä, että tämä on monimutkainen aihe, jota tulee harkita sen vaatimalla tavalla. Kiitos. Thank you very much. Probably we can... Kiitoksia. Ehkä voimme mennä sitten viimeiseen kysymykseen tälle päivälle. Se on kysymys numero kahdeksan. Ja se on Perishinin esittämä kysymys, joka liittyy järviin. Thank you. So we... Kiitoksia palaamme siis tähän parlamentin jäsenen, joka puhuikin jo tästä. Me olemme Euroopan parlamentille vastauksessamme tiedottaneet samaa aihetta käsittelevän kysymyksen tiimoilta, että tämä on tämän, tällä hetkellä tutkimuksen alla. Sitä haluan kovasti painottaa, että asiaa parhaillaan tutkitaan. Komissio tulee Italian viranomaisten kaikki toimet arvioimaan, jotta Pertusilojärven eh, vesi, veden eh, ympäristöstatus ja standardi tarkistetaan. Me olemme tällä hetkellä täydessä toimessa. Me emme suinkaan ole tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu. Me olemme nähneet selvästi, että tässä on asia, johon täytyy puuttua. Ja me olemme tietysti sen tehneetkin tavalla, joka juuri kuvailin, mutta me olemme myös prosessissa, jonka suhteen varmasti ymmärrätte ja tiedätte, ettei komissio voi antaa meneillään olevasta tutkimuksesta yksityiskohtia. Haluan kuitenkin varmistaa, että tämä Euroopan pilottitapaus etenee. Meillä on paljon keskusteluja Italian viranomaisten kanssa ja me olemme nyt saaneet lisätietoa, siis tämän vuoden huhtikuussa, jota me tällä hetkellä arvioimme. Ja tämän arvioinnin pohjalta me tulemme sitten ryhtymään tarvittaviin toimiin. Kiitos. Thank you very much. I think that Mr. Pedicini... Kiitoksia. Herra Pedicini ehkä haluaa reagoida. Mikedo. Niin ihan lyhyesti Tässä on nyt tietoja, joita on saatu paikallisista instituutioista tältä alueelta. Ja siellä on jo todettu, että nämä raja-arvot on ylitetty, mitä tulee näihin raskasmetalleihin. Ja ne ovat kymmeniä kertoja näiden rajojen yläpuolella, eli nämä paikalliset instituutiot ovat todenneet näin. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? onko tässä vain rikkomusmenettely. Me olemme jo nähneet, että siitä ei ole mitään hyötyä, koska rikkomusmenettely menee sitten kansalaisten piikkiin, jotka maksavat jo terveydellään. Tämä nyt on jo nähty monta kertaa. Tiedämme, että tämä ei toimi. Eli me katsomme, että meidän pitäisi keskustella muista uudenlaisista välineistä, jotta voidaan puuttua näihin kysymyksiin koska tämä järjestelmä ei enää toimi. Rikkomusmenettelyt, kun on hallinto, joka useaan kertaan on valittu lobbarien ansiosta, koska he tukevat näitä vaalikampanjoita ja syyllistyvät sitten saastumisiin, niin heitä sitten suojellaan. Ja sitten hallinto sallii tämän saastumisen saastuttamisen. Ja näillä toimilla ei vaikuteta niihin, jotka syyllistyvät sa- tähän saastuttamiseen. Eli kansalaiset joutuvat maksamaan tästä kaksi kertaa. Eli tässä nyt on tämä todellinen ongelma. Eli haluaisimme puhua nyt uusista toimista, koska tämä rikkomusmenettely on jo todettu toimimattomaksi. Ja tästä sitten kärsivät kansalaiset. Much, I think that the commission... Kiitoksia. Komissio halunnee vielä vastata tähänkin. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Olen jokseenkin yllättynyt rikkomusmenet, ei nyt rikkomusmenettely, sillä tämä menet on EU-pilotti, joka on kyseessä joka kerta, kuin tämän tyyppisiä aloitetaan, niin puolustusperinteen on toimittava, on asioita, joita me tuomme jäsenvaltion tietoisuuteen ja tämä sitten viranomaisten kanssa saa puolustautua. He voivat kertoa, miten he asian tulkitsevat, joten tämä koko prosessi käydään läpi ja mahdollisesti, mikäli tämä perustellaan, niin silloin ei mennä oikeuteen. No, tämä on tavanomainen menettely, joka on toiminut erittäin hyvin. Tämä on pitkä menettely, mutta tämä perusteltuna on kyllä tarpeellinen. Tämän ohella monessa tapauksessa usein keskustelemme myös viranomaisten kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa. He ovat meidän vastapuolia. Ja kuten vesipuitedirektiivissä, niin haluamme antaa tukea ja apua, mutta tämä liittyy ennen kaikkea siihen, eh, miten tiettyjä direktiivin kohtia tulkitaan. Tietysti jotkut kohdat liittyvät eh, päästö, rajapäästöarvoihin, kuinka niitä eh, tulee noudattaa vesiympäristössä tai muussa ympäristössä. Ja nyt pääsen tähän pääkohtaan, niin se mitä nyt te kuvasitte, niin tämä on jäsenvaltion vastuulla. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan varmistua siitä, että ihmiset, jotka asuvat tietyllä alueella, niin he eivät ole minkään saasteen uhkaamia, mutta en, tämä ole asia, johon me voimme puuttua suoraan. Komissio komissiolla ei ole mitään työkaluja, että tähän voitaisiin puuttua näin spesifisissä tapauksissa. Mikäli näin olisi, niin tämä muuttaisi täysin tämän tasapainon komission ja jäsenvaltioiden tehtävät ja vastuut. Ja täytäntöönpano on aina jäsenvaltion vastuulla. Valitettavasti En voi kuin vedota teidän viranomaisiin, jotta nämä tekevät tarpeellisen, jotta voidaan varmistua, että väestö ja ympäristö ovat turvattuina. Thank you very much. Sorry, uh, Chair, can I just say because... Niin, sen verran vielä tässä kollega. huomautti, että tämän asia, jota voi seurata kansallisella tasolla, mitä tulee oikeudellisiin menettelyihin, tääl, sieltä tulisi aloittaa tämä menettely. Monissa tapauksissa, monissa tapauksissa, valtaosassa tapauksissa ensin kansallisella tasolla tulisi tehdä näitä valituksia ja tulisi katsoa, onko kansallisissa oikeusasteissa mahdollista katsoa, onko direktiiviä noudatettu. Ja ainoastaan mikäli tämä ei toimi, niin siinä vaiheessa tullaan eurooppalaiselle tasolle. Tämä on myös tapa toimia. I think... Kiitoksia oikein paljon. Me voimme nyt varmastikin tämän istunnon päättää estää tämän esityslistakohdan siis, koska mehän tulemme sitten tulevaisuudessa vielä uudelleen kohtaamaan tämän asian tiimoilta ja pyytäisin Agri-valiokunnan puheenjohtaja Sivitskiä ja samoin DEVE-valiokunnan puheenjohtajaa tulemaan tänne eteen, samoin FAON edustajaa näin pääsemme sitten aloittamaan seuraavan kohden, joka on yhteiskeskustelu näiden kahden muun valiokunnan kanssa. Mutta pidetään parin minuutin pieni tauko. Kiitos.